Ora all'ordine del giorno c'è la dichiarazione. Seuraavaksi esityslistalla on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma, julkilausuma asestettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöön. Joten anna jälleen uudestaan puheenvuoron ministeri Kourkolasille. Hän puhuu mm, Astonin puolesta. Remotely puhemies, hyvät äh, jäsenet, äh, miehittämättömät ilma-alukset äh, tai lennokit ovat hyvin ristiriitainen kysymys. 14. joulukuuta viime vuonna neuvosto käsitteli niitä loppupäätelmissään näiden miehittämättömien alusten käyttö täytyy asettaa laajempaan kontekstiin. Teknologia tulee kehittymään yhä ja sen sovellukset tulevat laajentumaan. Näillä aluksilla on suurempi kestävyys ja ne ovat monimuotoisemmin käyttävissä kuin miehitetyt ilma-alukset. Tulevaisuudessa niitä tullaan käyttämään väistämättä laajemminkin. Keskustelu mahdollisten käyttötapojen kasvavasta määrästä on ollut käynnissä jonkin aikaa myöskin Euroopan parlamentissa. Aseistetut miehittämättömät ilma-alukset ovat hyvin laaja-alaisia ja niitä voidaan käyttää monilaisissa siviili- ja sotilasoperaatioissa. Tietyt alukset on suunniteltu sotilassovellutuksiin niin, että niillä voidaan suorittaa iskuja, mutta laajemmin ottaen niitä käytetään suunnitteluissa, operaatioiden arvioinnissa ja eri tehtävissä parempi valvonta tarkoittaa sitä, että uhat voidaan tunnistaa aikaisemmin ja lopultakin näin voimme säästää ihmishenkiä. Valvonta tarkoittaa myöskin esimerkiksi metsäpalojen, kaasuputkien, ja eri muiden seikkojen valvontaa, parempaa valvontaa. Ja yksityisetkin yritykset käyttävät miehittämättömiä ilma-aluksia erilaisissa tehtävissä. Monimuotoinen käyttö tarkoittaa sitä, että teknologia kehittyy nopeasti ja käytötavat sen myötä 500 eh, miljoonan Euroopan unionin 500 eh, miljoonan kansalaisen Euroopan unionin alueella tällainen uusi teknologia ja uudet eh, laitteistot ovat suuri mahdollisuus. Tämän lisäksi Euroopan unionia on pyydetty toimimaan johtavassa roolissa kriisinhallintaoperaatioissa, myöskin sellaisissa, joilla on sotilaallinen ulottuvuus Atalanta-operaatio, joka taistelee meri Rosvosta vastaan, on hyvä menestyksellinen esimerkki tästä. Neuvoston lopupäätelmät eh, miehittämättömiä ilma-aluksia koskien ottavat myöskin huomioon sen, että eh, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla tarvitsemme tällaisia aluksia Euroopan unionin valvontatehtävässä myöskin eh, merialueen strategian ja politiikan alalla. Tulevaisuudessa meidän täytyy pohtia sitä, teemmekö me selkeän poliittisen ratkaisun käyttää omaa teknologiaamme vai luotammeko me ulkoiseen teknologiaan. Oma teknologia täyttäisi Euroopan unionin tarpeet myöskin turvallisuuden alue, alalla ja auttaisi myöskin tukemaan Euroopan unionin turvallisuusteollisuutta kysymykset liittyen miehittämättömiin ilma-aluksiin koskettavat sekä Euroopan unionin että äh, kansallista päätösvaltaa. Joulukuun neuvosto pohtii sitä, minkälaisissa mm, tehtävissä miehittämättömät ilma-alukset voivat toimia. Ja Euroopan puolustusvirasto voi vuosina 2020-2025 käsitellä näitä seikkoja. Miehittämättömiä ilmaluksia voidaan käyttää myöskin ilmaliikenteen valvonnassa. Me tarvitsemme turvallisuuden lentokelpoisuuden alalla vahvempaa tukea ilma alamme käyttäjille. Miehittämättömät ilma-alukset koskettavat myöskin ihmisoikeuskysymyksiä kansainvälisesti niiden käyttö terrorismin vastaisessa taistelussa on tullut jo esiin YK erityisedustajan raportissa liittyen ihmisoikeuksiin ja niiden puolustamiseen. Meidän kantamme on erittäin selkeä. Meidän täytyy varmistaa se, että kaikki käyttö on sekä Euroopan unionin että kansainvälisen oikeuden mukaista. Ei teknologia, vaan teknologian käyttö on avainkysymys. Me keskustelemme asiasta nyt Nykyisin, kun Yhdysvallat on miehittämättömien ilma-aluksien tuottajana ja käyttäjänä johtaja, muut maat, Israel, ähm, Kiina, Ecuador ja Israel kehittävät omia kapasiteettejaan. Joulukuun Eurooppa-neuvoston kokous antoi tehtäväksi laajentaa ja tarkastella teknologiaa, me alamme pohtia sitä, kuinka voisimme täyttää Euroopan unionin prioriteetit, täyttää roolimme kansainvälisesti, tyydyttää omia markkinoitamme, omia vaatimuksiamme ja samalla vahvistaa teollista perustaamme. Meidän poliittisen vastauksemme täytyy ottaa huomioon kaikki eri ulottuvuudet miehittämättömien ilma-alusten käytössä, ja me tulemme tietämään paremmin, mihin tämän teknologian käyttö tulee johtamaan. Paljon haasteita on olemassa ja monia eri seikkoja täytyy pohtia. Odotan mielenkiinnolla keskustelua ja kantojanne. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten ryhmien puhujat. EPPn edustaja, edustaja Kaaler, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia, puhemies haluaisin teille neuvoston puheenjohtajalle antaa kiitokseni teidän puheenvuorostanne, jonka juuri esititte, ja sisällöllisesti olen myös samaa mieltä. Olen erityisesti teille kiitollinen teidän huomauksestanne tästä omatuksesta tässä alussa, että miettömättömiä ilmausten käyttö on aika laajaa myös siviilialueella, mutta myöskin sotilasalueella. Me EPPnä haluaisimme mielellämme tähän päätöslauseman joka ottaisi huomioon tämän laajemman käyttötarkoituksen paremmin esille. Mutta tätä me saat läpi. Mutta kompromissin hengessä olemme todenneet kuitenkin, että saimme yhteisen päätöslausuman aikaiseksi. Omassa mietinnössään Euroopan teknologia- ja innovaatio perustaan totesin sen, että meidän pitää katsoa, käyttää yhdessä myöskin näitä miettimättömiä ilma Ja tämä vaatimus koskee myöskin juuri näitä, näiden alusten käyttöä. 12. helmikuuta EUn sotilaskomitean puheenjohtaja totesi myöskin tämän omassa puheenvuorossaan. Olen samaa mieltä. On tyhmää jättää käyttämättä moderni teknologia, jos näin voidaan suojella sotilaita. Myös ilma voidaan käyttää oikeusvaltion puitteissa ja näin voidaan tukea sotilaiden toimintaa. EU 28 demokraattista jäsenvaltioiden näiden suhteen ei enää mitään ongelmia, että ilma-alusten laiton käyttö tapahtuisi EUn sisällä olemme tehneet myöskin päätöslausuman selväksi, että me vastustamme täysin automatisoituja ilma-aluksia. Ja aina pitää päätöstä tänä aina ihmisten tehtäväksi, eikä joku vain algoritmi päätä niitä loppujen lopuksi, koska aseita käytetään. Tämän takia olemme myöskin tästä asiasta samaa mieltä. Kiitokset. Grazie. Per il gruppo SD, l'onorevole... Kiitoksia. Ja seuraavaksi SD-ryhmän nimessä puolitoista minuuttia, Rova Nyt on nähty, miten suuressa määrin on kasvanut näiden asestettujen miehittämättömien lennokkien käyttö eritoten Yhdysvaltojen armeijan toimesta. Tämä kaikki liittyy myös kansainväliseen lainsäädäntöön. Tällainen teknologia joka on vieläkin täsmäteknolo- enemmän täsmäteknologiaa kuin monet muut aseet. Niillä voidaan rajoittaa siviiliuhrien määrää, mutta niiden käyttö on aseellisissa konfliktitilanteissa usein laitonta ja se menee myös ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia vastaan. On erittäin tärkeää, että näiden käyttöön liittyy myös vahva poliittinen ulottuvuus ja että aina otetaan huomioon kansainvälinen ö, rikoslainsäädäntö ja in, ö, ihmisoikeuslainsäädäntö. Tämä ihmisoikeuslainsäädäntö on äärimmäisen tärkeä konfliktitilanteissa ja jos käytetään näitä lennokkeja sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole julistettua sotaa. Tämä on erittäin vakava. Mikä tahansa poikkeus on rikollista toimintaa ja sillä loukataan kolmannen maan alueellista koskemattomuutta. Hyvin usein tehdään myös näitä kokeita hyvin kaukana omasta maasta. Euroopan unionin täytyy myös teknologiaa kehittäessään ottaa huomioon kansainvälinen lainsäädäntö. Me odotamme nyt vielä tietoa siitä, onko näitä lennokkeja käytetty ja testattu täällä. Gruppo Alde, onorevole Latford, due minuti. Ja sitten Latford, kaksi minuuttia. President. Kiitoksia, rouva puhemies on lukuisia huolestuttavia aspekteja, jotka liittyvät näihin lennokkeihin. Ja minä katson, että nimenomaan tämä päätöslauselma koskee näitä aseistettuja miehittämättömiä ilma-aluksia. Ensinnäkin on epäselvää, käytetäänkö niitä kansainvälisen oikeuden säännösten mukaisesti. Kuten Gomes totesi, ne on kielletty, niiden kie, kie, käyttö on kielletty konflikti alueiden ulkopuolella kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön perusteella ja, ja konfliktialueillakaan siviilihenkilöitä ei voida pitää uhreina tai kohteina. Ja Obama on todennut, todennut joitakin rajoittavia säännöksiä, mutta se, selkeitä ne eivät vieläkään ole. Ja koko ongelman ydin on valvonnan läpinäkymättömyys. CIA ei myönnä eikä kiellä lennokkiohjelmansa olemassaoloa, mutta YK on erikois lähettiläs, kuten Gomez viime vuonna totesi, on huono ajatus antaa salaisille palveluille sellainen asekäyttöön, jonka käytöstä ei ole avoimuutta käytettävissä. Tällainen kynnys etäohjatun aseen käyttöön on epäselvä. Sehän on sama kuin annettaisiin Al-Qaidalle lupa tappaa samalla tavalla kuin annetaan hallituksille, länsimaisille hallituksen lupa käyttää tällaisia aseita. Me tarvitsemme EUn politiikkaa, jäsenvaltoiden politiikkaa, jotka vastustaisivat eh, laittomia eh, lennokihyökkäyksiä. Jos haluamme, että tästä ei tule skandaali, joka perustuu eh, epäselviin sääntöihin, niin meidän täytyy toimia ei toisteta tätä virhettä, joka toistettiin laittomien luovutusten kohdalla. Kiitoksia sitten vihreiltä Lohbilder, kaksi minuuttia. Kiitokset rouva puhemies ja kiitokset myös komission lausunnosta ja neuvoston näkemyksistä. On jo korkea aika, että EU puuttuu puuttuu aseistettujen lennokkien käyttöön. Marraskuussa 2013 seitsemän EU-valtiota perusti lennokkikerhon kehittääkseen yhdessä lennokkeja. Euroopan puolustusvirastoon on määrä tätä tukea ja Eurooppa-neuvosto vahvisti sen joulukuussa. Kun keskustelemme aseistettujen lennokkien käytöstä, on meidän käsiteltävä myös Yhdysvaltain käytäntöä asiassa. Presidentti Obaman aikana aseistettujen lennokkiiskujen määrä on kasvanut kasvanut huomattavasti. Tästä syntyy juridisia ja eettisiä kysymyksiä. Lennokeilla on helpompi tappaa aivan yhtä lailla kuin ryhtyä sotatoimiin ja perustella sitä oman maan suurelle yleisölle. Jos Pakistanissa, Jemenissä ja Somaliassa käytetään näitä, ei kyse ole sota-alueista ja sota-alueiden ulkopuolella kohdennettu tappaminen on kiellettyä. Yhdysvallat kuitenkin väittää olevansa maailmanlaajuisessa sodassa terrorismia vastaan vastaan ja että lennokki-iskut ovat osa tätä sotaa. Minusta tämä on väärin, vaikka tästä lähdettäisinkin jopa siinä tapauksessa nämä Yhdysvaltain lennokki-iskut ovat saaneet aikaan ihmisoikeusrikkomuksia. Meistä tarvitaan juridiset puitteet aseistetuille lennokeille. Me vaadimme, että EU-valtiot eivät käytä aseistettuja lennokkeja alueen ulkopuolella tapahtuvaan tappamiseen, eikä anneta myöskään apua valtioille, jotka tällaista suunnittelevat näiden aseistettujen lennokkien suunnittelusta on luovuttava ja ne on sisällytettävä kaikkien meidän asevientirajoituksiimme luetteloihin. Tarvitsemme juridisesti sitoman yhteisen EU-kannan aseistettujen lennokkien käyttöön ja luonnollisesti me vaadimme myös että tutkimus- ja kehityspuolella tällaiset täysautomaattiset järjestelmät, jotka voivat tappaa ilman ihmisen mukanaoloa, saataisiin loppumaan. Kiitoksia. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Lösing. Guen puolesta kaksi minuuttia. Aivan aluksi haluaisin ehdottomasti korostaa sitä, että tämän parlamentin enemmistö on yksillä linjoilla siitä, että tällainen sota-alueen ulkopuolinen tappaminen on kiellettävä aseistettujen lennokkien käyttäminen ja niiden, ne on, se on kiellettävä ja ne on saatava myös asevientikieltolistoille. listoille. Tämä olisi hyvä, sillä moraalisen ulottuvuuden ohella ei ole myöskään mitään kansainvälisoikeudellista perustetta tällaiseen kohdennettuun tappamiseen. Pahoittelen kovasti sitä, että lennokkien käyttöä tähän tarkoitukseen ei ole tuomittu parlamentissa kokonaisuutena. Lennokkiiskut eivät estä terrorismia, mutta ne edistävät syrjäytymistä, tappavat siviilejä johtavat huomattaviin vahinkoihin ja ihmiset jäävät jatkuvan pelon valtaan. He traumatisoituvat, eivät uskalla enää kokoontua häihin hautajaisiin torille, lähettää lapsiaan kouluun, koska se on heidän henkensä kannalta vaarallista. Ei terrorismia voida torjua terrorilla ja oikeusperiaatteet saadaan voimaan vain oikeusperiaatteita kunnioittamalla, ei siviilejä tappamalla. Tällainen toiminta syö oikeusvaltioperiaatetta ja johtaa vain huomattavan intervention. Tämäkin on tosi seikka, että nämä lennokit ovat ennen kaikkea pommibisnistä, jota jopa rahoitetaan EU-varoin. Tämä ei ole mitenkään mahdollista arvoyhteisössä. Minä kannatan taistelulennokkien kieltämistä ja vaikkei tämä vielä tänä päivänä läpi menisikään, toivon, että näin käy lähitulevaisuudessa. Kiitoksia.

frau präsidentin! ich bin froh dass wir heute puhemies olen iloinen siitä että me käymme tätä keskustelua sitä onkin käytävä sillä ne mahdollisuudet joita salaisilla palveluilla on käyttää tämän tyyppisiä välineitä kasvavat kaiken aikaa samalla tavoin salaampujat Venezuelassa, Kiovassa, Damaskoksessa ihan samalla tavoin tässä Salaisilla palveluilla on mahdollisuus käyttää lennokkeja ja siviiliuhrien määrä kasvaa kaiken aikaa. Näitä kutsutaan hyvin kyynisesti oheistappioiksi, mutta nämä eivät ole oikein yhdistettävissä niihin arvoihin, joita ollaan muka suojelemassa. Ei pidä mennä tekemään kaikkea, mikä olisi mahdollista. Se koskee myös lennokkien käyttöä. Lennokkeja käytetään sotilaallisesti säännönmukaisesti Tämä tarkoittaa kuoleman tuomioiden täytäntöönpanoa ilman, että mikään tuomioistuin on sellaista langettanut ainoastaan jokin salainen palvelu ja tiedetään, että samalla voidaan tappaa siviilejä viattomia. Annetaan kuolemantuomioita, pannaan niitä täytäntöön, tiedetään, että kyse on viime kädessä vain valtapolitiikasta. Ja jos EU ei löydä tässä minkäänlaista selkeää linjaa ja ilmaise sitä, ei meillä ole minkäänlaista oikeutusta mihinkään neuvotteluihin tällä maapallolla. Grazie. Kiitoksia ja edustaja Liisek, puolitoista minuuttia. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie ministrze. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä ministeri, arvoisat kollegat. Puolassa me sanomme, että joskus voi kirjaimellisesti tehdä kaikkensa, mutta ei saa kuitenkaan paljon aikaiseksi. Meidän täytyy olla vilpittömiä Nämä miehittämättömät lennokit, mitä tahansa teemme, niitä käytetään kuitenkin päivittäin. Maailmassa 80 maata käyttää näitä miehittämättömiä lennokkeja. Tietenkään enemmistö näistä ei käytä näitä lennokkeja sotilaallisiin tarkoituksiin, vaan pikemminkin siviilitarkoituksiin, esimerkiksi rajavalvonnassa tai merihätätilanteessa niitä voidaan käyttää tai monissa muissa tilanteissa, joita voidaan kutsua luonteeltaan siviili käytöksi. Ja tämä, tulee, tämä käyttö tulee lisääntymään. Vain neljännes näistä 80 maasta käyttää näitä lennokkeja sotilaallisiin tarkoitukseen. Käytännössä kuitenkin kysymys on ennen kaikkea USAsta, Isosta Britanniasta ja Israelista. Ja tämä on nimenomaan se seikka, joka meitä huolestuttaa. Ryhmämme uskoo, että tämä nimenomainen lennokkien ö, käyttötapa sitä pitäisi lailla säännellä. Tällä hetkellä tämä ei ole tilanne ja toivon, että tämä tilanne korjataan mahdollisimman pian. Me kaikki tiedämme, että lennokkiiskuissa tulee aina oheisuhreja, niin kuin täällä aikaisemmin sanottiin. Ja, sanottiin, ja tämä on erittäin ö, järkyttävää. Kuitenkin, kun tarkastellaan perinteisiä aseita ja niiden käyttöjä, esimerkiksi viimeisimmissä sodissa, kyllä oheisuhreja tuli niissäkin hyvin usein. Grazie, onorevole Coppa, un minuto e trenta. Edustaja Koppa, puolitoista minuuttia. Kirja proederi, kirja proedremonda, Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Rouva puhemies, me elämme aikoja, jolloin aheistetut miehittämättömät ilma-alukset kuuluvat jokaisen maan puolustusjärjestelmään sen osana ja sen takia me tarvitsemme yhteisen politiikan näiden, e- en, ennen kuin niitä ryhdytään käyttämään. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö näitä käytettäisi moniin tarkoituksiin ja monista syistä, esimerkiksi rajavalvontaan, karttojen laatimiseen ja esimerkiksi maatalouden valvontaan. Viime vuosina olemme nähneet yhä enemmän lennokien käyttöä kohdennettuun tappamiseen kolmannissa valtioissa, erityisesti USAn toimesta. Ja tämä ei tapahdu kansainvälisen oikeuden periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. Meidän on puhuttava tästä hyvin tärkeästä aiheesta, jotta voisimme varmistaa, että me toista niitä humanitaarisia tragedioita, joita on tapahtunut erityisesti Jemenissä ja Pakistanissa. EU on selkeästi vastustettava tällaisia käytänteitä. Sen on vaadittava lisää avoimuutta kolmansien maiden harjoittamaan lennokkien, sotalennokkien käyttöön. Ja me tarvitsemme yhteisen kannan niiden käyttöön pitäen mielessä, että kansa, kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia on kunnioitettava. Lennokkien sotilaskäyttö ei tuo esiin mitään uusia kysymyksiä tai ajatuksia kansainvälisen ihmisoikeuslain suhteen, vaan kysymys kuuluu, kuinka niitä käytetään oikein. Kiitoksia ja sitten Kronberg puolitoista minuuttia. Thank you, Chair. Kiitokset puhemies. Tähän asti aseistettujen lennokkien markkinat ovat kasvaneet nopeasti ja sääntelemättä. EU-tutkimusvaroja on käytetty tähän jo miljoonia ja komissio ja EU-jäsenvaltiot suunnittelevat käyttävänsä tähän vielä lisää. Ennen kuin veronmaksajien rahoja käytetään tähän tarkoitukseen, pyydämme komissiota ja neuvostoa kehittämään pikaisesti sääntelypuitteet lennokkien kehittämiselle. Me tarvitsemme tilintekovelvollisuutta ja valvontaa kansan jäsenvaltioissa ja me tarvitsemme myös tietynlaista EU-toimielinten tilintekovelvollisuutta. Meillä ei ole varaa minkäänlaiseen lennokkikilpavarasteluun. Me korostamme myös tarvetta sisällyttää aseistautuneet lennokit tai aseistetut lennokit eurooppalaisiin asevalvontajärjestelmiin ja tämän tulisi ottaa huomioon kaikki muutkin täysiautomaattiset aseet, jotka tappavat ilman ihmisvaikutusta. Un minuutti. Kiitos ja Angurakis minuutti. Kirja Proedre, ja monon Kiitoksia, rouva puhemies. pelkkä seikka, että me keskustelemme aseistetuista lennokkeista sen sijaan, että yrittäisimme saada aikaiseksi täyskiellon näille lennoille. Jälleen kerran osoittaa, miten pelkästään ö, jälkikäteen vastaava reaktio Euroopan unionilla on. Miljoonat ihmiset ovat kärsineet näistä lennokeista niiden istuis, iskuista. Uusien järjestelmien kehittäminen on yksi osa eu huippukokouksen päätöksiä joulukuulta 2013. nämä päätökset vain edistävät militarisointia ja ihmisten väärää kohtelua Ranska, Saksa, Italia, Puola, Hollanti ja Espanja haluavat käyttää näitä lennokkeja myös oma kansansa vastaan. Tässä miljoonia tuotetaan aseteollisuudelle samalla kun Euroopan unioni tuhoaa Kreikan puolustusteollisuutta, koska se ei ole monopolien näkemysten mukaista. Tässä unohdetaan ja luodaan vain tuhoa kansalaisten keskuudessa. Ja kiitoksia. Preda, puolitoista minuuttia. Că ne place sau nu, dronele înarmate sunt o realitate a peisajului actual. Kiitoksia, arvoisa puhemies tämän päivän puolustuksessa aseistetut lennokit ovat vahvasti mukana. Minä haluaisin kertoa teille vierailusta, jonka olen tehnyt Jemeniin ihmisoikeusalia valiokunnan jäsenten kanssa kaksi vuotta sitten. Siellä puhuttiin paljon lennokkien käytöstä ja erittäin mielenkiintoista tässä minulle oli se, että kollegojen joukossa näkemykset olivat hyvin erilaisia. Myös paikallisviranomaisilla oli ö, eriäviä mielipiteitä kansainvälisten tahojen edustajat, heilläkään ei ole sama näkemys, joten tässä ei tämän asian suhteen ole minkälaista kansainvälistä konsensusta. Euroopassa me ajattelemme, että näiden lennokkien massiivinen käyttö silloin, kun ei ole kysymys konfliktialueesta, se voi olla vakava ihmisoikeusrikkomus. Me tiedämme, että Euroopan unionin kansalaiset vastustavat aseistettujen lennokkien käyttöä kun kyse ei ole sota-alueesta tai kun ne ovat ääriaineistojen käsissä. Me tarvitsemme sääntöjä, joilla voidaan säännellä näiden lennokkien käyttöä. Meillä täytyy olla hyvin selvät määritelmät siitä, mikä on laillista käyttöä. Ja meidän täytyy myös kyseenalaistaa poliittinen oikeutus näiden lennokkien käytölle – ja erittäin tärkeää tässä asiassa on tehnyt yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Kiitoksia. sitten edustaja Hauit, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Kolme kuukautta sitten tässä Euroopan parlamentin täysistuntosalissa Malala Yousafzai sai Saharov-palkinnon. Hän on Talebanin uhri eikä kukaan voi väittää, että hän kannattaisi terrorismia taikka aiempi ISAF-joukkojen komentaja Afganistanissa. Heille on kuitenkin yhteistä, että he kumpikin katsovat lennokkoiskujen eh, olevan terrorismia enemmän ruokkiva kuin tukahduttava sota-alueiden ulkopuolella. Lennokkeja voidaan käyttää puolustukseen, niillä voidaan pelastaa henkiä, ne voivat parantaa kohteeseen osumista. Eikä ole kyse siitä, että lähdettäisiin Amerikan vastaiselle linjalle, mutta haluan kuitenkin kyseenalaistaa, ovatko nämä amerikkalaiset kohdeiskut aivan oikeusvaltioperiaatteen mukaisia. Minun maani ei pyri tällaiseen eikä myöskään olemaan mukana eurooppalaisessa lennokkiteknologiassa, mutta 18 maata Euroopassa on jo mukana lennokkien Eh, bisneksessä ja siksi tämän parlamentin on huolehdittava siitä, että noudatetaan kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä ja mietitään, mikä on näiden automaattisten aseiden kohtalo Euroopan ulkopuolella ja sisäpuolella. Käydään kunnon kansainvälistä keskustelua siitä, mihin näitä käytetään. Grazie. Kiitoksia. Ja edustaja Pasku, yksi minuutti. 2013 päätettiin tukea 2020-2025 välillä lennokkien kehittelyä. Ensin näitä käytettiin sotilaalliseen tarkoitukseen, nyt tästä on tullut kaksoiskäyttöä, eli hyvin paljon niitä käytetään myös siviilitarkoitukseen. Tässä on paljon tullut kielteistä ö, kielteistä palautetta. Minä yritän tässä sanoa sitä, että ei voida viedä esimerkiksi meri, merenvalvontaviranomaiselta erittäin tehokasta välinettä valvoa merivesiä tai puuttua asioihin, jos on joku suuri katastrofi ja näin voitaisiin pelastaa ihmishenkiä. Sama pätee myös tuleviin erityisiin ö, sotilaallisiin operaatioihin joissa voidaan kerätä näiden lennokkien avulla esimerkiksi tiedustelutietoa. Tässä täytyy suhtautua asioihin realistisesti. Kun henki on pullosta ulos tullut, sitä ei sinne takaisin saa enää tunkea. Mutta tietysti väärinkäyttöä voidaan rajoittaa. Kiitoksia edustaja Arlakki. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä parlamentti ilmaisee nyt hyvin merkittävän kannan aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöön liittyen. Päätöslauselma, josta nyt sovitaan, on ensimmäinen askel sitä kohti, että kielletään täysin tämän hirvittävän aseen käyttö. Jos on olemassa yksi syy, miksi pitäisi ikuisesti kieltää lennokkien käyttö, on, se on yksinkertaisesti se, että se on uusi ase. Me otimme vastaan rauhanpalkinnon, Nobelin rauhanpalkinnon, ja yksi ajatus siinä oli, että lopetetaan uusien aseiden keksiminen ja teknologian käyttäminen uusien aseiden kehittämiseksi, joten olen todella yllättynyt kaikista näistä rajoituksista, joita kollegat ovat esittäneet tähän asiaan. Kansainvälinen oikeus kieltää tahallisen tappamisen ja summittaisen tappamisen, ja tämän pitäisi olla pääsyy, miksi meillä pitäisi olla todella vankka kanta tämän uuden aseen vastustamiseksi. Ja toivon, että tämä päätöslauselma on todellakin ensimmäinen askel, askel tämän asetyypin täyskieltoa kohti. Grazie, ora. Kiitoksia. Ja sitten ilman listaa puheenvuorot ensimmäiseksi Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán zastupca rady. Kiitokset puhemies, hyvä neuvoston edustaja. Lennokkeja pidetään modernina teknologiana ja niitä kehittävät lähes kaikki maailman kehittyneet maat. Kyseessä on teknologia, jota voidaan hyödyntää siviiliilmailun puolella, liikenteen seurannassa ja hätätilanteissa, tulvien tai tulipalojen sattuessa. Yhtä lailla tätä Teknologiaa voivat hyödyntää myös meteorologit. EUlla ei ole yhteistä armeijaa, yhteisiä aseita, joten emme voi lähteä määräämään jäsenvaltioille, miten ne kehittävät puolustuskonseptejaan, mutta minusta meidän tulisi pyrkiä kansainväliseen yleissopimukseen, joka määrittäisi, millä ehdoin lennokeita voidaan käyttää aseistautuneissa konflikteissa. Se on mielestäni ainoa tie, jolle voimme lähteä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Morvai noha szokás szerint Kiitoksia arvoisa puhemies. Aivan liian vähän seitsemänsataa parlamentin jäsenestä on täällä salissa läsnä, mutta sehän nyt on aivan normaalia. Minä vain haluaisin, että ymmärtäisitte, että me puhumme todellisista ihmisistä, heidän elämänsä todellisista tragedioista ja draamoista. Tämän vuoksi tämä asia on niin tärkeä. Nyt kun me puhumme näiden lennokkien käytöstä aseina, se on, se, se on tämän keskustelun aihe, mietin mietinnön aihe. Minulle tuli tästä ajatus. Kenties meidän pitäisi järjestää kuuleminen tästä aiheesta. Tästä aiheesta. Meillä on niin paljon teknologiaa käytettävissämme tänä päivänä. Me voisimme puhua esimerkiksi jemeniläisten kanssa, jotka ovat, kuul- jotka ovat menettäneet sukulaisiansa näissä istuissa, iskuissa ikään kuin ö, siviiliuhreina. Tai me voisimme keskustella yhdysvaltalaisten kanssa, tai me voisimme puhua sellaisten henkilöiden kanssa, jotka pystyvät kertomaan meille että näitä lennokkeja ei käytetä terrorismin torjumiseksi, vaan ne vain johtavat lisäterrorismiin. Joten minä ehdottaisin todella, että käytettäisiin tällaista kuulemistilaisuutta. Eh. Kiitoksia. Ja sitten päästiin tämän osuuden loppuun ja seuraavaksi annan ministeri Kurkulasille puheenvuoron varapuheenjohtaja Ashtonin puolesta. Olkaa hyvä. Uh, Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, kiitoksia huomautuksistanne tästä tärkeästä aiheesta. Minä haluaisin korostaa vielä seuraavaa. Ensinnäkin se tapa, jolla aseistettuja miehittämättömiä ilma-aluksia koskevaa politiikkaa kehitetään, riippuu kahdesta pääparametrista. Ensinnäkin poliittisista parametreista jäsenvaltioista ja Euroopan instituutioista ja meidän valitsijoista tai valitsijoistamme. Tämä on ensimmäinen parametri, mutta politiikan kehitys riippuu myöskin teknologiasta ja teollisuudesta. Toimielimet tietenkin voivat ohjata markkinoita, mutta tämä tulee aina olemaan interaktiivinen prosessi. Eli yksi asia on selvää. Aseistettuille miehittämättömille ilma-aluksille on laajat markkinat luvassa. On todettava myös, että Eurooppa-neuvoston valtuuttaman työn edetessä jäset, jäsenvaltiot, tietyt jäsenvaltiot miettivät, minkälaisia lennokeita he haluaisivat kehitellä yhdessä Euroopan puolustusviraston kanssa. Mutta vielä ei ole siinä vaiheessa, että päätöksiä lennokkien kehittämiseksi olisi tehty. Kun keskustelu etenee, niin muistettakoon se konteksti, missä olemme. Meidän täytyy tarkastella Euroopan roolia maailmassa ja päättää, mitä me tarvitsemme. Haluaisin viitata myös kansainvälisen lain noudattamiseen, sen mukaisuuteen ja toistan, että uskomme, että kaikki aseelliset konfliktit pitäisi hoitaa kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti. Ja tietenkin me keskustelemme näistä aiheista kaikkien kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Ja tässä on viitattu myös lennokkien käytön eettisiin aspekteihin. Eettiset puitteistot ihmisoikeuksien suhteen ovat jo olemassa. Perusoikeuskirja on vain yksi esimerkki. Ja meidän täytyy tietenkin tarkastella ja tarkastelemme näiden välineiden yhteensopivuutta toistensa kanssa ja lennokkien käytön laillisuus on keskeinen kysymys. Tämähän otettiin esille monien, monen puheenvuorossa. Eli niiden käyttö pitäisi olla kansainvälisen lainsäädännön kanssa yhteensopivaa. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Ja ilmoitan, että olen ottanut vastaan kuusi päätöslauselmaehdotusta. Keskustelu päättyy nyt ja äänestys tapahtuu huomenna kello 12.